Okay, colleagues, we can move. No niin, kollegat, voimme jatkaa. Tämä on tärkeä kohta meidän valiokunnallemme. Kohta kuusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018. Tässä on alle vuosi siitä, kun viimeksi tästä puhuimme, mutta vuodethan menevät nopeasti ohi. Meillä on esittelijä herra Göres täällä, jos ihmiset voisivat. Niin, siis kokous jatkuu jospa ihmiset, niin, koska herra Göres käyttää puheenvuoron, hän nyt kertoo ajatuksistaan liittyen 2018 talousarvioon. Anna nyt Charlille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Budjettityö, sanottakoon, on lähes mahdoton tehtävä. Viime budjettivaliokunnan kokouksessa tätä alustettiin ja silloin sain jo tilaisuuden muistuttaa, että toimivaltamme on aika rajallista. Euroopan parlamentti ei voi oikeastaan paljon sanoa siinä, mihin rahaa pannaan Euroopan kehitysyhteistyössä. Seitsemäisessä meillä on mitään sanoa, kannalta ei ole mitään sanaa. 90 prosentista on sellaista tukea, josta meillä ei ole mitään sanaa asiaa. Eli tätä taustaa vasten ajatellen lisättäkö nyt vielä, että se on sitä halutaan kaikkialla. On yleinen hämmennyksen tila. Me olemme varmasti ainoat, jotka vielä vastustavat tätä, kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikkaa ja kehitysapua kehitys kehitysapu on johtanut köyhyyden vähenemiseen ja maahanmuuton pantavat rahat ratkaisevat joitakin ongelmia. Eli kehitysavun kohdalla se liittyy pelkästään toimiin, joilla pyhitään hävittämään köyhyyttä ja toisessa tapauksessa autamme, mutta siinä on myös selvästi rahat menneet sekaisin, kun aikaisemmin osa sitä rahasta menee kehitysapuun, nyt se menee sitten johonkin muuhun tarkoitukseen. Minä haluaisin, että tätä vastutettaisiin kaikin keinoin. No sitten noin yleisemmällä tasolla sanoisin, fysiikan lakeja noudattaen ikään kuin, että että jos jotain jostain viedään ja sitten annetaan toiselle, niin toisissa on vajetta. Ja se on tavallaan nollasuma peliä. Mutta sanottakoon myös, että Brexitin myötä meiltä häviää aika merkittävä määrä rahoja kehitysavusta. Talousarvioesitys ei anna minkäänlaista osviittaa pitkällä aikavälillä, mitä aiotaan tehdä kun yhdistynyt kuningaskunta on unionista lähtenyt. Myönnän, että se on vaikeaa sanoa mitä nyt siitä. Mutta ehdotuksia kyllä tarvitaan niin, että selvitään näistä ongelmista. ja sen valtioiden täytyy vihdoinkin täyttää lupauksensa. Olen vä- väsynyt, että aina joutuu samat puheet pitämään ja viis veisavat siitä – kun ajatellaan kehityksen parissa olevaa yhteisymmärrystä. Ei ole siis pikkustakaan ehdotusta tullut siitä, että voitaisiin jäsenvaltiot saada kantamaan vastuunsa. Neuvosto, jäsenvaltiot ovat tässä nyt kantona kaskessa. Se on sanottava selvästi, kun on julkista rahaa kehitysapuun ja jäsenvaltiot sitä halajavat, ja sitten siitä tulee sitten eurooppalaista rahaa, vaikka eivät halua että maahanmuuttopolitiikasta kuitenkaan tulee mitään eurooppalaista politiikkaa. Ja sitten on poliittisia valintoja, menossa ollaan eurooppalaisia, mutta kun rahaa annetaan, niin ollaan sitten pidetään kiinni omasta rahapussistaan. Ja sen täytyy olla mielessä, kun otamme kantaa talousarvioon, mutta hyvin päättäväisesti myös. Mitä sitten voidaan tehdä? 132 miljoonaa on liikkumavaraa. Ja pyysin komissiolta tarkempia tietoja siitä, miten voitaisiin tehdä ne 232 miljoonalla. Ja jos ne on jo osoitettu johonkin, tai ainakin luvattu Turkille, niin sanottakoon se selvästi. Tässä on sellaistakin marginaalia, jolla voidaan ratkaista meidän ongelmiamme. Kun rahaa siirtyy tämmöisen sopimuksen myötä, joka kyllä ratkaisee meidänkin ongelmiamme, koska unionilla ei ole mitään yhteisnäkemystä, kokonaisnäkemystä, käsitystä maahanmuuttopolitiikassa. Tämä koskee joustovälinettä. Voidaanko pikkuhiljaa tyhjentää tätä kehitysavun kassasta ja antaa sitten Turkisopimuksen käyttöön 20 miljoonaa inhimilliseen kehitykseen. Eurooppa on tätä tilannetta luonut sitä paitsi eikä yksikään jäsenvaltiokaan, mutta presidentti Trump tällä suusuppun säännöllään vie kansalaisjärjestö rahaa, koska heillä ei tapa nähdä asioita. Ja siksi sieltä viedään merkittäviä määriä määrärahoja vaikka siellä pyritään auttamaan naisia, jotka ovat ahdistuksen tilassa. Minä nyt haluaisin tietää, mitä tehdään tässä tilanteessa. kaksi miljoonaa, mihin ne pannaan, sanotaanko ne tarkalleen. Tämän verran käytettävissämme on politiikan harjoittamisen vai, vai vaietaanko siinä? Ja ja sitten turvapaikkamomenttia leikataan 1,7 prosenttia latinalaista Amerikkaakin rangaistaan. Eli vaikuttaa siltä, että tässä tätä eryttämisperiaatetta nyt noudatetaan ja sitten julkiset avunantajat kuristavat kassaan ja jäsenvaltiot ja unioni voisivat sitten yhä enemmän antamaan rahaa omien rajojensa sisällä olevaan ahdinkoon. Minä haluaisin komissiolta tietää, miten jatkossa rahaa käytetään, jos ajatellaan näitä maita, jotka ovat kehityksessä vähän pidemmällä. Miten he arvioivat erittämisperiaatetta Euroopan unionin talousarvion kohdalla? 14 miljoonaa on käytettävissä Euroopan unionin puolelta – 2018 vuonna. Jos 1,7 prosenttia leikataan todellakin, niin tämän verran jää latinalaisesta Amerikasta. Minulla ei ole mitään tarkkoja lukuja nyt käytettävissä, niin kuinka paljon talousarviosta rahaa löytyy yrittämisperiaatteen pohjalta, mutta siinäkin on kyllä liikkumavaraa. Minä haluan nyt kuunnella kollegoja katsotaan, löytyykö jotain yhteistä näkemystä tai periaatetta tästä keskustelusta, niin että siitä voidaan viestiä sitten muille osapuolille tässä talousarvion päätöksentekoprosessissa. Tässä nyt olennaisin, mikä minä halusin tuoda esille, mitä tulee tähän yleiseen pohdiskeluun, on näitä aina esille putkahtavia asioita, joista on päätettävä. Talousarvio on aika rajallinen kehys. Ja mitä tulee mahdollisiin toimiin sitten, niin tarpeet nyt ovat mitä ilmeisimmät. Ja tähän ei voi lopetellakin, kun ajatellaan G7-kokousta Sisiliassa, niin Italian pääministeri puhui valtavasta humanitaarisesta avun tarpeesta, seitsemästä, seitsemästä miljardista taisi puhua pelkästään, jotta voidaan ratkaista kriisi maissa, joissa on nälkä. Yhdysvallan presidentti poisti kuulokkeet, eikä täällä ymmärtää Italiaa. Varmasti moni vastaa sen. Hän vain viisi seisaa tästä tilanteesta kerta kaikkiaan. Eli tässä maailmassa jotkut kantavat vastuuta, toiset lupaavat kantavansa vastuut ja Eurooppa kuuluu siihen luokkaan. Eli tuloksia tarvitaan. EUn täytyä myös sitten kertoa, mitä tekee tässä tilanteessa. Ei se kaikkia voi tehdä, mutta paremmin pärjäisi kyllä. Vielä kerran. Meillä on aika vähän määrärahoja käytettävissä. Ja tämä on tämä yleinen kommentti. Tämä on häpeällinen tapa, jolla jäsenvaltiot haluavat tyhjentää EUn kassan – rahoittaakseen sitä politiikkaa, josta ei haluta eurooppalaista politiikkaa. Ja se on se skandaali, joka on nyt tuotava esille tässä. Yeah, yeah, thank you, Charles, on the last... Paljon kiitoksia. Tämä viimeinen asia liittyen tuohon EUn hu- antamaan humanitaarisen apuun. Komission jäsen Stiljanides lähetti meille kirjan. Hän oli Ugandassa, missä sudanilaisia pakolaisia sitten on, tulee rajat yli. Miljoona ihmistä asuu siellä nyt tehtiin vetomus ja harvat vastasivat siihen, mutta EU vastasi. No niin, 70 prosenttia rahoituksesta tuli EUsta. No, YK kyllä tarvitsee enemmän, mutta monet muut maailman maat eivät ole kaivaneet kuvetta ollenkaan. Ja tästä meidän kyllä pitäisi olla huolissamme. Minulla on täällä ensiksi Norbert Noiser ja sitten tässä on vielä Maria Hoibu ja Anne Lied. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Charles, puhun varjastettelija Pajonin puolesta. Hän ei pääse tänään kokoukseen. Yritän puhua mahdollisimman nopeasti, koska me jo keskustelimme tästä huhtikuussa. Ensinnäkin poliittiset prioriteetit, meidän ryhmämme poliittiset prioriteetit. Sitten puhun siitä, miten ne vaikuttavat budjettiin. No ensinnäkin poliittiset prioriteetit. Mielestäni Charles on aina ollut selkeä 0,7 kysymyksestä ja sen ja täytyy toki ottaa myös Brexit huomioon. No mitä sitten yleiseen kontekstiin tulee, meidän täytyy pohtia, miten me tässä ylitämme kuidun, joka johtuu siitä, että USA ei enää osallistu. Haluaisin painottaa tässä kahta asiaa. Meidän kehityspolitiikkamme ja sitten äh, humanitaarisen avun suuntaukset. No mitä kehitysapuun tulee, siinä täytyy keskittyä köyhyyden poistamiseen. Meidän täytyy keskittyä julkisiin tuotteisiin ennen kaikkea maatalouteen. Tämän täytyy olla pitkän aikavälin investointi. Tässä ei pitäisi ainoastaan käsitellä köyhyyden tämän hetken seurauksia. Meidän täytyy ottaa ICSPn saavutukset huomioon. Kehitysapurahoja ei voi käyttää muihin tarkoitukseen, mitä humanitaariseen apuun tulee. Sen täytyy olla neutraalista ja sen täytyy olla suhteessa tarpeisiin. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, kuinka paljon määrärahoja käytetään, vaan kuinka sitä käytetään. Täytyy ponnistella samalla tavalla kaikkien auttamiseksi riippumatta lyhyen aikavälin seurauksista Euroopan unionille tai äh, kuinka relevantti kysymys tämä poliittisesti. No mitä tämä tarkoittaa budjetille? on kysymyksiä, joita ei voi korjata budjettitarkistuksilla. Se täytyy ottaa huomioon lausunnossa. Me odotamme tässä vielä neuvoston kantaa, mutta joka tapauksessa me voimme tehdä kommentteja liittyen budjettiluonnokseen. Joissakin kohden komission luonnos on tyydyttävä ennen kaikkea, kun kehitysavus ja elintarviketurvallisuudessa on tehty lisäyksiä. Ei ole leikkauksia arvioissa, se on hyvä asia, mutta 7,6 prosenttia leikataan DCIstä verrattuna viime vuoteen. Tässä täytyy rahoittaa myös äh, Äh, maahanmuuttokysymyksiä. Tarpeet eivät ole muuttuneet paikan päällä. Tässä on kaksi budjettia budjettikohtaa, jota täytyisi kommentoida. Ensinnäkin leikkaus, joka koskee Erasmus Plus-hanketta ja sitten solidaarisuusjoukot. On toki hyvä kasvattaa solidaarisuutta Euroopan unionin sisällä, mutta on omituista, että se estää sitten kansainvälistä yhteistyötä ja äh, investointeja korkean koulutuksen. Sitten kohta, joka koskee yhteistyötä Etelä-Afrikan kanssa. Meidän täytyy taata, että tämä ei ole yleinen suuntaus, että Afrikan maat, joita maahanmuutto ei koske, saavat vähemmän määrärahoja. Sitten pilottihankkeet. Ehdotan, että pidämme kiinni koordinaattorin kannasta. Eli pidämme kiinni prioriteeteista, jotka sovimme. C- tai D-prioriti D-prioriittikohdat eivät todennäköisesti mene läpi budjetissa. Eli pitäisi tehdä ainoastaan A- ja B-tarkistuksia. Guatemala, sitten seksuaalisen väkivallan uhrit ja äh, kriisin hallinta Euroopassa. Haluaisi, että valiokunta on selkeäsanainen neuvostolle uusissa hankkeissa täytyy olla myös uutta rahoitusta. Jos ei ole uusia määrärahoja, niin syntyy vain uusia kriisejä samaan aikaan, kun vielä käsittelemme vanhoja. Um, kiitoksia oikein paljon Norbert, että puhuit tässä Vincent Pajonin puolesta. Sitten Maria Hoi, paljon kiitoksia Lind. Heidi Hautala seuraa tätä budjettikysymystä, enkä nyt halua tässä puhua Heidin nimissä, oletan, että hän tulee tekemään vastaavat tarkistukset, vaan haluaisin puhua toista asiasta. Charles sanoi aikaisemmin, että viittasi siihen, että miten tärkeää on, että kehityspoliittiset kantamme saataisiin seuraavaan talousarvioon mukaan ja että niiden puolesta myöskin taisteltaisiin. Heinäkuussa 2018 saamme komission ehdotukset seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Jos siihen mennessä emme voi varmistaa sitä, mikä meille on tärkeää kehityspolitiikassa, eli tärkein tavoite on köyhyyden torjunta, kaikki nämä asiat – ja kohdat, joista Norbert puhui, inhimillinen kehitys, maatalous ja niin poispäin. Jos emme täällä edes saa puolustettua siitä, niin miltä se sitten näyttääkään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla? Joten tässä todellakin täytyy puhua voimakkaan sanankääntein ja sitten meidän täytyy ennen tuota komission tiedonantoa keskustella siitä, että mikä meille on tärkeää. Me näemme konsensuksessa, että rahat valuvat kohti maahanmuuton torjuntaa. Me kävimme keskustelua, en halua sitä nyt käydä uudelleen, mutta meidän täytyy ennaltaehkäistä nyt näitä tilanteita, kun ajatellaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, ja täytyy asettaa prioriteetit jo 2018. Ja meidän pitää etukäteen olla selvillä vesillä siinä suhteessa, mitä haluamme. Kävin juuri keskustelua kapasiteetti, kapasiteetin rakentamisesta turvallisuuden ja rauhan puolesta. Me haluamme nyt saavuttaa, että kaksi prosenttia nyt menisi eh, tuonne eh, puolustuksen kasvattamiseen. Miksei otettaisi tuosta kahdesta prosentista rahaa ja pyrittäisi sitten samanaikaisesti rauhaa ja turvaa Euroopan ulkopuolella. Miksi meillä, meillä puolustukseen täytyy käyttää nyt täällä Euroopan sisällä. Ei siinä ole mitään järkeä. Mehän voisimme käyttää muita määrärahoja ja kehitys. Valiokunnassa täytyy sitten hyvissä ajoin käydä keskustelu ennen kuin komissio asettaa suuntaviivat, ettei sitten joudu muuttamaan pikkujuttuja jälkeenpäin, vaan että me nyt sitten täältä käsin teemme tämän ja että me olemme omasta puolestamme selvillä vesillä. Ja tämä keskustelu vuodesta 2018 ja sen talousarvioesityksestä on hyvä perusta nyt käynnistää tällainen keskustelu. Anneliis. Kiitoksia seuraavaksi Arne Liis. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Oikeastaan jatkaisin siitä, mitä sinä ja Norbert totesivat. se on nyt mennyt ulos Afetissakin kun piti aloittaa neuvottelut, mutta nyt täytyy olla tarkkana siinä, että kehitysapu säilyy kuitenkin talousarviossa. Eli siinä täytyy olla tiukkana. Poliittisesti kai se pitäisi olla, mutta täytyy olla tarkkana, että seuraavassa talousarvissa ICSPllekin on jotain tarjolla sen jatkolle. Se on tärkeää ottaa mukaan. Se ei liity mitenkään kahteen prosenttiin. Se on eurooppalaisessa pilarissa. Mutta mitä mielenkiintoista kuultiin eilen puolustuksesta budjettivaliokunnassa, se saa jopa ennen 2020 500 miljoonaa ainakin koko momentilla tutkimus. Muuhun riittää rahaa, mutta ei kehitykseen. Aika mielenkiintoista. Ja miksi muut momentit ovat yhtäkkiä niin tärkeitä ja niin miksi me voisi vaatia myös. Vajetta varmasti on maahanmuuttoasioissa, kun on Bangladesin kautta jopa tulee Afrikasta ihmisiä uutta myöten, eli komissio on kiinnostunut näistä asioista että Aasiasta ei saa leikata. Jäsenvaltioihin täytyy verota, että ne antavat enemmän. Mukaan lukee myös muuttoliikekustannukset. Jotkut maat eivät maksa mitään. Eli lisää täytyy painostaa. Sitten lopuksi, jos ajatellaan koulutusta SJT-ssä, kumppanuusmaissa – tarvitaan kyllä kehitystukea ja heidän pitäisi ottaa tämä ohjelmiinsa myös jäsenvaltioissa niin, että voi keskustella huippukokouksissa siitä, mitä EU tekee. Heillä annettaisiin viestinnästä koulutusta, että olisi käsitys meidän toimielimistämme rahoituksesta, myös kansainvälisestä kauppaa kauppakysymyksistä, Panama-paperista ja sen sellaisesta. Eli tämäkin voitaisiin ottaa mukaan. Um, thank you. On the MFF, just, just... Kiitoksia Monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen sain juuri viestin. Eli oma 2020 lausuntoni, äh, lausuntomme saadaan aikaiseksi 2018 alkupuolella. Sitten komissio Valiokunta hyväksyi tämän maaliskuun alussa ja komissio tekee ehdotuksensa kesäkuussa 2018. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän ennen kuin komissio esittää tuon 2018 monivuotisen rahoituskehyksen ja Brexit-kysymyksen. Täytyy olla mukana tässä talousarvio suunnittelussa. Minulla on komissiosta Vladislav ja Alberto Gaval sitten kahdesta eri pääosastosta. Kumpi haluaa aloittaa? Ehkä Defko. Defcon budjetti, luonnos 3,19 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 94 miljoonaa maksumäärärahoja. Tämä tapahtui. Ainoa poikkeus tässä liittyy vakautta rauhaa edistävän välineen 6,25 miljoonaa käytettäisiin CPSDssä. Ja sitten Pan-Afrikasta vähennettiin 10 miljoonaa ja arviointi ja viestintä, budjetti, kohdistaa tämä vähennettäisiin ja käytettäisiin näiden ohjelmien ohjelta. Budjetti 2017 oli 214 miljoonaa korkeampi kuin 2018 maksusitoimusmäärärahan osalta, mutta tämä liittyi oikaisukirjelmään, joka on lisännyt kehitysyhteistyövälineen 545 miljoonaa viime vuonna niin, liittyen tähän uuteen maahanmuuttokumppanuusohjelman. Aasia oli yksi budjettikohdista, joka hyötyi tästä kasvusta sadalla miljoonalla. Latinalainen Amerikka oli viime vuonna hiukan korkeammalla tasolla, sillä saavat lisärahoitusta Kolumbian erityisrahastosta Etelä-Afrikka. Tämä on laskusuuntainen, sillä yhteistyö vähenee. DEFCO vaikuttaa rahoittaa myöskin näitä pakolaiskriisitoimia mm, rajoitetusti oikeusperustan mukaisesti. Tärkein tavoitteemme on se, että pyritään pitkällä aikavälillä vähentämään, torjumaan köyhyyttä, joten me laskemme Euroopan parlamentin avun varaan, jotta voisimme pitää kiinni budjetista ja voisimme välttää kaikki leikkaukset maksumäärärahojen maksusitoumusmäärärahojen osalta uusien EUn prioriteettien takia. Kiitos. Seuraavaksi sitten ekopääosasto. Uh, we acknowledge the, increase in the 2019 on tapahtunut määrärahojen kasvu. Tämä on meille hyvin myönteinen merkki. Me tulemme rahoittamaan Syyrian ja Irakin ja Lähi-idän toimia ja myös Somaliaa Etiopia, Nigeria ovat tässä listalla. Me haluamme rahoittaa myös unohtuneita kriisejä, hankkeita, mitä hätäapurahoitukseen tulee. Meillä on tässä siis monia hankkeita vuoden 2019 budjetissa. Toivotamme nämä tervetulleeksi. Kiitos sitten vielä Charles lopuksi. Ensinnäkin kysyisin komissiolta, mitä ensi vuonna ja seuraavina vuosina tiedetään talousarvion vaikutusta eryttämisperiaatteeseen? Väheneekö se? Haluaisin tietää, miten se vaikuttaa. Miten te arvioitte sen vaikuttavan jatkossa? Tämä ensimmäisenä. Toiseksi, kuuntelin erittäin tarkkaan Norbert Noiserin ja Arne Lissinkin ehdotuksia, mitä mahdollisia tarkistuksia tulee talousarvioon. Minä tekisin ehdotuksen, minä itsekin, että enemmän pitäisi antaa määrärahoja inhimilliseen kehitykseen, varsinkin, että voitaisiin Yhdysvaltain presidentin ehdotusta vastustaa, kun hänen suusuppuun sääntönsä on tullut voimaan. Erasmus Plussa pitäisi nostaa edelliselle entiselle tasolleen. Sitten, että tässä kehitysavusta siirretään muualle rahaa, vaikka ne ovat ehkä läheisessä suhteessa unionin toiminnassa, mutta jotka ovat kehityksen kuulu sinällään – varsinkin se, joka liittyy turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen, siinä täytyy tiukka kantta omaksua minun mielestäni. Rouva Hoivu korosti ihan oikein puheenvuorossaan. Yhtä asiaa on seurattava tarkkaan. Euroopan unioni panee pari prosenttia, ainakin jäsenvaltiot, Naton jäsenet ainakin pari prosenttia panevat puolustuspolitiikkaan. Kaksi prosenttia useimmissa maissa lähes kaksinkertainen määrä, siis kaksinkertainen määrä määrärahoja. Jos jäsenvaltiot panevat kaksinkertaisen määrän, panisivat sen myös kehitysavussa. Kun puolustusteksa niin tehdään, niin on sekin tyhjä lupaus, koska joitakin satoja miljoonia Euroopan unionissa on kyllä sen tekemiseksi, mutta pitäisi nyt sitten ottaa miestä sanasta kiinni, että pitävät lupauksessa, niin jos ei ole minkälaista valmiutta nyt rahoittaa muutamaa sata miljoonaa, joita tarvitaan tähän rahastoon, niin ei tätä voi kovin vakavana pitää vielä kerran. On vain todettava, että Euroopan parlamentin on oltava tiukkana. Olisi toivottavaa, että tässä saataisiin tukea myös komissiolta varauksetta. Minä kuuntelen kyllä tarkkaan DEFCON toiveet. Me teemme kyllä kaikkemme, että ainakin edellisellä tasolla säilytään. Eli tämän pohjalta tehdään ehdotuksia. Minun toimistoni on yhteydessä myös niiden kollegojen toimistoihin, jotka tarkistuksia tekevät ja tietenkin sihteeristöönkin että mahdollisimman nopeasti tämä voidaan hoitaa kuntoon 2018 talousarviota varten. Okay, thank you. Selvä. Kiitos Charles. Tarkistusten jättämisen määräaika DVssä budjetille on 18. heinäkuuta keskipäivällä ja 30 elokuuta äänestämme täällä ja sitten puhumme myöskin lausuntoluonnoksesta ja siitä äänestetään 25. elokuuta. Heidi, niin vielä. came too late, I'm sorry. Niin, anteeksi, että tulin myöhässä. En ehtinyt tähän tärkeään keskusteluun. Minä haluaisin lyhyesti kommentoida sitä, mitä Charles Gören sanoi. Tämän valiokunnan täytyy pitää yllä kehitysapua ja että ne määrärahat todellakin menevät kehitysapuun. Ja ulkoasian, valjain, ulkoasian valiokunta on nyt heikentänyt oikeusperustaa entisestään, koska he halusivat kehitysyhteistyövälineen pois siellä. Tämä väline ei liity kehitykseen ja katsotaan nyt sitten, mitä ähm, Juri sanoo tähän. Minä olen tässä valiokunnalle kirjoittanut viestin tähän aiheeseen liittyen. Okei. Okay. um... Selvä. Kiitoksia kollegat ja kiitokset komissiolle. Ja me palaamme tähän sitten elokuun lopussa, kun äänestämme tarkistuksista. No niin, kollegat, me olemme nyt päättäneet keskustelun tästä ajoissa ja seuraava on sitten yhteinen aihe Libe-valiokunnassa. Tämä liittyy hätäavusta Kreikassa. Tämä on hyvin tärkeä kohta, koska Ekon rahoitus nyt tämän kuun lopussa päättyy Kreikassa ja Kreikan hallitus tukee sitten myöhemmin. Eli tässä nyt puhutaan tuosta auko, rahoitusaukosta ja tästä syystä meillä on live-valiokunnan kanssa yhteiskokous, koska kun ajatellaan esimerkiksi peruspalveluja Kreikassa, niin ne ovat vaarassa. Eli aloitamme kello 11, joten ehdottaisin, että pidämme nyt tauon siihen asti. Kiitos. Toivottavasti live saapuu tänne ajoissa. Ja lähetin viestin sinne ja kuulin, että he mahdollisesti tulevat kyllä ajoissa tänne. Kiitos, nähdään kello 11. Niin, ja sitten liveen jälkeen, ne jotka tulivat myöhässä, meillä on sitten tuo Eritrea vielä esityslistalla. Mahdollisesti sitten puhumme vain englantia, mutta toivottavasti voimme päättää tuon edellisen vartti. Oli 12 viimeistään, mutta tämä Eritrea-asia on kuitenkin hyvin tärkeä. Kiitos.